Thank you. Thank you. Kiitos, kiitoksia Lordi Hill. Kiitoksia teille mm, valmiudestanne näin lyhyellä varoitusajalla täydentää kirjallisia vastauksia ja saapua tänne tähän uuteen mielipiteen vaihtoon. Nyt olisi mahdollisuus hyvin, hyvin lyhyen loppukaneettiin jos pari minuuttia, jos vielä teillä on jotakin lopuksi sanottavaa. Kiitoksia. Te, eh, te eh, olette kaikki täällä istuneet sinnikkäästi ja pitkään. Tämä viimeinen kysymys mahdollisti sen, että sain sanotuksi sen, mitä halusinkin sanoa, mitä tulee näin henkilökohtaisiin ominaisuuksiini. Toivoin kykeneeni välittämään sen, että minä toisin energiaa ja innokkuutta, samoin kuin riippumattomat, mutta avoimen mielen ja rehellisen mielen. Ja mitä minua on tässä opastettu ja ohjeistettu viime päivinä, on nimenomaan sinnikkyys ja kärsivällisyys. Sen olen tässä saanut jo tuta konkreettisesti. Olen joutunut voittamaan brittiläisyyttäni koskivia epäilyksiä. Olen kaikin tavoin kyennyt, yrittänyt hälventää huolianne vaikka tämän kummallisen lordiuteni suomasta paineesta. Toivottavasti tämä meidän lyhyt suhteemme jatkuu pidemmän aikaa onnellisissa merkeissä seuraat viisi vuotta. Kiitoksia kovasti. Thank you. Kiitoksia äh, todellakin sinnikkyydestänne ja, ja tyylistänne. Tyyli, äh, palaveron päättynyt. Kiitoksia kaikille.